Colleagues, can I just check that everybody's got their voting card? Kollegat, onhan kaikilla äänestyskortit mukana täysistuntosalista? Jos kollegat nyt virheellisesti ovat menneet SDM1 saliin, niin muutaman minuutin voimme vielä odottaa, mutta kaikilla tulisi olla äänestyskortit. Because I, I had to go to cleaning and get my card.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 voting card. Do people have their voting cards? Onko kaikilla nyt äänestyskortti? Joku voisi varmaankin mennä täysistuntosalista hakemaan jäsenten kortteja oikealla numerolla. E Meppien ei tarvitse varmaankaan rynnätä saliin hakemaan, vaan joku muu voi sen tehdä. Colleagues, what I think we could do, we could start, because we haven't got... Kollegat, me voisimme aloittaa, koska aikaa ei ole paljon. Ja kokous täytyy päättää tasan kello 9.45. Emme voi jatkaa kymmeneen asti. Norbertin piti mennä hakemaan äänestyskorttia täysistuntosalista. Jos henkilökunta voisi järjestää niin, että hakisitte niitä kortteja koneista täysistuntosalista, ja sitten tänne, niin MEPit voivat sitten jatkaa äänestystä. Se olisi hienoa. Kiitos, että olette näin aikaisin paikalla. Tämä ei ole ollut helppo viikko täällä Strasbourgissa. Unionia nyt vähin. Ensimmäinen äänestys kohdassa kolme. Ehdotan, että kahdeksan ja yhdeksän kohdat käsitellään yhdessä, niin säästetään aikaa. Nehän molemmat liittyvät vastuuvapauteen. Ja sitten 10-13 kauppasuhteista Vietnamin kanssa käsitellään myös yhdessä. Eli tällä tavalla ryhmitellen. Aikaahan ei ole paljon keskusteluille. Voimme, voimmeko hyväksyä esityslistan tältä pohjalta? Kiitos. Kohta kaksi. Ei ilmoituksia. Voimme mennä suoraan kohtaan kolme. Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä. Varapuheenjohtaja Ponga on esittelijä. Möhis, haluatteko sanoa jotakin ennen äänestystä? Bon, merci. No hyvä, kiitos. Suoraan äänestämään. Tarkistus neljä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kol- kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan tulos. Äänestys alkaa.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 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämä olisi voinut ottaa yhdessä blokkina. 116 ja 32 yhdessä sopiko? Ei. I don't quite know about it, about it all, but it, it looks... En oikein tiedä, mutta minusta vaikuttaa siltä, ettei tässä ole kovinkaan paljon kiistanalaista. Voisimme voittaa aikaa, jos hoitaisimme monet yhdessä. Kenties sivuittain, eli 116-32, voimme ottaa nämä yhdessä blokkina? Hyvä. Puolesta kaikki nämä tarkistukset vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kaikki nämä Eli jos voitaisiin ottaa kokonaisuuksia, niin se olisi hyvä. Sitten 33-121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 ja 36 asti mennään. Sopiiko puolesta? Ei, ei. No niin, erikseen. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Frank, puolestako hyväksytty? 36. Kahdessa osassako? Toinen osa 36. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37-43 yhdessä sopiko? Ei, ei. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta A, nyt blokki. 38. Koko sivuko? Koko sivu. Ei sentään. 38-43. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ne koko sivukin olisi mennyt. 45-55. Onnistuuko blokkina? Kyllä. No niin, 50 asti. 45-50. Mukaan luettuna 50. No niin, 45-50 ja sen mukana puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 viiva 67 60 mukaan luettuna 60 128 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten loput. Eikö? 61 erikseen siis puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 62 puolesta. Aa, nyt blokki. 62-67 kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitos kollegat yhteistyöstä. Paljon tarkistuksia pitää äänestää. Entäpä seuraava sivu? Koko sivuko? 69. 69-81 kokonaisuutena. Ei, ei, ei, ei. 69-78 ja se on tässä mukana. 78 mukana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No entäs seuraava sivu? <clears throat> Kaikki liitteet sopiiko? Kaikki liitteet siis. Kaikki liitteet yhdessä 82 ja 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88-93, ei ei, 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7, kompromissi 7 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 92 puolesta A. 92-95 blokkina puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaikki siis 95 saakka. Ja se on mukana tässä. No sitten yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 98, 99 ja 100 yhdessä. Ei, ei. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja koneella loppuäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä onnittelut Maurice Ponga tästä mietinnöstä ja kaikesta kompromissien eteen tehdystä työstä. Tämä oli helppo, koska saatoimme äänestää monet asiat yhdessä, mutta seuraava ei tule ehkä olemaan niin helppo. Katsotaanpa. Äänestämme nyt kohdasta neljä. Lausunto luonnos Libevaliokunnalla turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen. Ja esittelijä on Eli Schlein. Eli haluatko sanoa jotain ennen kuin äänestämme? Mikrofoni. Sorry, amendment eight. Tarkistus 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 9 vastaa 9 Uhu, tästä tulee hauskaa, kollegat. Maksatte hinnan, kun ette pääse yhteisymmärrykseen. 88 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko katsoa uudestaan sata puolesta vastaan? Tarkistetaan koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 102 puolesta. 102 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 105 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 106 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 ja 111 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 112. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 113. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 18 puolesta. Vas- Tarkistetaan kolme, kompromissi 18. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Niin, kysy ihmisiltä, halusivatko hänestä. Pyytäisin, että kiinnette huomiota. Jos te ette huomioon, nyt meidän täytyy äänestää jokaista tarkistusta erikseen. 115 puolesta vastaan, tyhjää, Tarkistetaan 115 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 116 puolesta vastaan. Tarkistetaan 116 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 114 raukeaa. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123-126 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 100. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Voimmeko ottaa tarkistus 134 135 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tarkistetaan koneäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tasapeli. 137, tarkistetaan 137 koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 138 puolesta. Tarkistetaan koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 22 puolesta Tarkistetaan. Kompromissi 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 144 puolesta. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 145 ja 146 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan. Ei, se on hylätty selvästi. Anteeksi, katsoin nyt väärää. Sitten liitteet, kompromissi 24 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta tarkistetaan. Kompromissi 26 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Jos ette halua äänestää, se sopii kyllä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy, hyväksytty. Sitten 150 157 puolesta, 157 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 10 puolesta, vastaan tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. 158 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 159 ja 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163-165 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tarkistetaan. 167 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 ja 172 äh, yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Sata seitsemänkymmentäyksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 182 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 184 puolesta. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys Hyväksytty. 185 ja 86 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tarkistetaan. 11 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan Tarkistetaan 197 puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Paljon ihmisiä puuttuu tänään. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Mikä? Niin, 202 puolesta vastaan. Tarkistetaan 202. Äänestys alkaa. 202 hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204-206 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Sitten Tosan kappaleet. 18 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ihmiset ovat lähdössä, niin en tiedä mitä täällä tapahtuu. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 ja 21 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 23 ja 24 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 25, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tasapeli. Kompromissi yksi puolesta äh, vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 27 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Mutta luulenpa, että hyväksytty. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? 28. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta. Ei, 37 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 38 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Eli äänestämme tarkistusta 62 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 63 puolesta tarkistetaan koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Melkeinpä lopussa, hyvät kollegat. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Voimme lisätä sinut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 86 puolesta vastaan Tarkistetaan 86, lisätään yksi EPPstä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme loppuäänestyksestä. Ovatko kaikki valmiina äänestämään? tiedän, että tämä on monimutkaista. Tiedättekö, mitä teette? Hyvä. Äänestys alkaa. Loppuäänestys. Ja EPPstä yksi lisää. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä 16 puolesta, kolme vastaan. Kiitoksia oikein paljon Eli Schleinille tästä lausunnosta ja kovasta työstä ja kompromisseista. Ilman kompromisseja olisimme täällä vielä lounasaikaan äänestämässä. Oikein hyvä juttu. Another vote, um, on EUS. Ja näin sitten seuraava äänestys koskee Erasmusta. Ja kyseessä on lausunto kulttuurivaliokunnalle. Siinä esittelijänä on Ignacio Corao. Hän on paikalla. Hei! En nähnytkään häntä aiemmin. Haluatko sanoa jotain ennen äänestystä? Ah, just, uh, just to thank, uh, very briefly just to thank that. Haluan vain kiittää sihteeristöä uh, tuesta ja työstä ja myös kollegoita yhteistyöstä ja tarkistuksista. And we can begin. Kiitoksia, näin voidaan ryhtyä äänestämään. 53 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 4 puolesta Ei vaan kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Tarkistetaan nelonen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan. Puolesta vai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 En oikein näe, mitä sosiaalisesti kollegat tekevät. Hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä. Viitonen tarkastetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Viisi puolesta Viisi puol- kuusi puolesta vastaan hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 68 raukeaa 8. 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 9. 8 tehtiin. Sanoitte joo. Tehdäänkö kahdeksan uudestaan puolesta vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 69 raukeaa. 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 15 puolesta vastaan. Tarkastaa 15 äänestys on alkanut. hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 21 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 22. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 2. Puolesta vastaan. Vastustatko Frank? Ai puolesta. Hyväksytty. 23 raukeaa, 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 32 puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. Ää, anteeksi, hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 37 ja 38 yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 39 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty yhdellä äänellä. Yeah, we make, yeah. 40. 40. in favor. 40 puolesta vastaan tyhjää. Frank, mitäs meinaat puolesta? Tarkistan vain. Kun heiluttelit siellä kättä, kättäsi, kun sanoin hylätty. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty hylätty, 43 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 44 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 45 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 46 ja 47 yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 48 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 49 puolesta vastaan 49 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? EPP lisätään. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. No niin, ja loppuäänestys hyvä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki halukkaat äänestäneet? Äänestys on päättynyt 15 puolesta, vaan yksi vastaan onnittelut Ignatiolle. Kiitoksia. Sitten siirretään kohtaan kuusi. Kalastussopimus Norsunluurannikon ja EUn välillä. Eleni Seo Karus on esittelijänä. Haluatko sanoa jotakin? Say thank you to all... Haluan vain kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat tämän lausunnon laadintaan. Ja haluan toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta ja mukavaa joulua. Very much for that. We can feel the end coming now. Kiitoksia. Loppu tuntuu tulevan nyt. Hetkinen, nimenhuutoäänestyksenä. Yksi äänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 14 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Ja näin siirrytään kohtaan seitsemän, kalastussopimus. Tämä on siis päätöslauselma, sama aihe. Nousurannikko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 Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan kymmenen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 11 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja loppuäänestys sähköisesti. Edelleen laskemme. Voisitteko äänestää uudelleen vielä? Vai seitsemän äänestää tähän mennessä? Jatketaan äänestystä. Hidasta, hidasta. Äänestys on päättynyt. 14 puolta ääntä kaksi tyhjää. Onnittelut Elenille. Ja näin äänestykset päättyvät. Tiedän, että moni lähtee eikä jää tähän seuraavan kohtaan. Ne, jotka nyt lähtevät, niin erinomaista joulua. Surullisia päiviä tässä meidän takanamme. Eilen illalla oli edell- ed, erittäin surullista kävellä tuolla Strasbourgissa. Toivon teille kaikille rauhallista joulua ja, ja niille, jotka siis nyt lähtevät paikalta. Minuutti aikaa ja sitten aloitetaan seuraava kohta. Okay, colleagues, if you're leaving, please do so quietly. Kollegat, jos lähdette, poistukaapa hiljaa, jos jäätte, niin nyt käsitellään kohdat kahdeksan yleinen budjetti ja vastuuvapaus ja kohta yhdeksän yhdessä. Euroopan kehitysrahasto 89.11. Ensin tämän vastuuvapauden myöntäminen ja yhdeksän on sitten Euroopan komissio. Täällä e, Nerd ei ole täällä paikalla, joten lue hänen lausuntonsa, eikä ei ole ketään. Ja luen sen sellaisena. Hyvät kollegat, kun puhutaan Euroopan kehitysrahastosta, pyrimme puuttumaan kolmeen seuraavaan kohtaan. Meidän mielestämme on erinomaista tämä sekoitettu rahoitus jossa EUlla on vipuvaikutus ainakin 5,6 miljardilla Saharan eteenpuolisessa Afrikassa ja Euron, Euroopan osuus on 400 miljoonaa. 900 miljoonaa, anteeksi. Euroopan investointisuunnitelma on erittäin tervetullut ja Euroopan kestävän kehityksen rahasto 28 takuutyökalua, 1,5 miljardia yhteensä marraskuuhun 2019 mennessä. Sen tavoitteena on saada 17,5 miljardin investoinnit kaiken kaikkiaan. Kun puhutaan EUn hätärahastosta, joka on Keski-Afrikan tasavallan vuoksi pystytetty, niin tämä rahasto pyrkii tarjoamaan pitkän aikavälin kehitystä alueella. Me suhtaudumme erittäin varauksellisesti Euroopan komission Eritrean kansalliseen ohjelmaan ja vuoden 2007 toimintaohjelmaan, koska meillä ei ole selkeitä todisteita, että ihmisoikeustilanne tai uudistukset olisivat tapahtuneet Eritreassa. On tärkeää, että komission ja korkean edustaja saavat tietoa säännönmukaisesti tästä asiasta. Tämä rahasto on erittäin hyvä. Kolme kohtaa siis ja Eritrea. Ja sitten menen suoraan tähän yleiseen EU-budjettiin. Eli Nirj pyysi minua lukemaan tämän. Tässä on neljä kohtaa, siis kohdassa yhdeksän. Kun katsotaan sitä, miten EU-varoja on käytetty Myanmarissa vuonna 2007, on tärkeää oppia muutama oppitunti tulevaisuuden varalle. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus jäsenteli EU-järjestelmien osittaista toimivuutta erittäin vaikeassa ympäristö- ja ympäristössä ja sanoi, että lahjoitteen pitää maksaa enemmän, jotta resurssit saadaan mobilisoitua. Samalla on ollut erittäin huolissaan jatkuvasta budjettituesta Myanmarille, kun otetaan huomioon ne kauheudet, joita äh, rohingoihin on kohdistettu armeijan toimesta. Toiseksi meidän mielestämme on hyvä, että komissio on kuunnellut parlamentin suosituksia ja on ryhtynyt tärkeisiin toimenpiteisiin parantaakseen ulkoisen raportointia EMRR. Kuitenkin vaadimme oikea-aikaista näiden raporttien käyttöönsaantia ja Euroopan komission vuosikertomus, joka koskee EUn ulkotoimien rahoituksia. Nekin pitäisi saada oikea-aikaisesti, jotta parlamentti voi valvoa tilannetta oikealla tavalla. Tässä otetaan myös huomioon komission yhteistyö sen ulkoisten kumppanien kanssa. Vuonna 2017 komissio on allekirjoittanut sopimuksia YK-virastojen kanssa 353,5 miljoonan euron arvosta ja Maailmanpankin kanssa 174,1 miljoonan arvosta. Lopuksi tässä otetaan vielä huomioon uudelleen se, että meidän pitäisi tarjota 0,7 prosenttia BKT virallisena kehitysapuna ja valittelemme sitä, että tilanne on laskenut 0,51-0,5 ja seuraavina vuosina lasku on odotettavissa vielä lisää. Vain kaksi kollegaa on paikalla. Tässä olivat Nurgin kommentit. En tiedä, onko teillä Maria tai Sonek mitään sanottavaa tästä vastuuvapaudesta. Minulla olisi muutama kommentti. Yksi koskee Beku-rahastoa Minulla on täysikin raportti tästä, siis tämä koskee tätä Keski-Afrikan rahastoa. Kävin johtokunnan kokouksessa, tai itse asiassa en nyt mennyt sinne, vaan olin videokonferenssissa mukana. Ja Euroopan komissio aikoo seuraavan viikon aikana esittää ehdotuksen tuon rahaston jatkamiseksi seuraavalle kaudelle Ainoa arvioni tähän mennessä on se, että rahastosta on ollut valtavasti apua. Keski-Afrikan tasavallan tilanne on äärimmäisen vaikea. Ja meillä on mahdollisuus tietysti sitten keskustella tästä myöhemmin. Asia palautetaan valiokuntaan, mutta meillä on tietysti sitten yhteinen keskustelu budjettivaliokunnan kanssa Beku-rahastosta. Hiukan aikaa ja yli. Keitä täällä on? Kuka komissiosta haluaa puhua vastuuvapaudesta? Kiitos puheenjohtaja. Haluamme kiittää esittelijää lausunnosta vastuuvapausasiassa. Aivan nopeasti muutama seikka DEFKAN näkökulmasta. Ensinnäkin Myanmar budjettitukiohjelma. Kyse on maataloussektorista ja pyritään parantamaan lasten koulutukseen pääsyä, sosiaalipalveluja ja pyritään myös parantamaan peruspalveluiden saatavuutta. No sitten ensimmäistä kertaa tämä kertomus on ilman varauksia toimitettu Euroopan parlamentille ja olemme valmiita äh, helpottamaan jatkossakin saatavuutta, mutta tietenkään näitä asiakirjoja ei julka, julkisteta yleisemmin. Kyse on unionin ja kumppanimaiden suhteista. No sitten vuosikertomus ja EUn rahoitusvälineiden toteuttaminen ulkoisissa toimissa. Komissio jatkaa ponnisteluja, jotta raportti myös vuodelta 2018 voidaan julkaista entistä paremmassa ja lukijaystävällisemmässä muodossa. Beku, erikoisrahasto ja investointipankki, niin ikään on huomioitu. Haluamme kiittää esittelijä, jäseniä ja puheenjohtajaa siitä, että he ovat tukeneet Beku erityisrahaston tilannetta. Aivan niin kuin puheenjohtaja totesi, niin ehdotamme jatkoa tulevina viikkoina ja luotamme luonnollisesti valiokunnan ja myös budjettivaliokunnan ja parlamentin tukeen tässä asiassa. No sitten Eritrea silloin, kun 2017 sovimme ohjelmasta. Please, I can't, I can't hear what, what the commission is saying. Minä en kuule, mitä komissio sanoo, anteeksi. Uh, yes, on Eritrea, there was a... Niin, Eritreasta tehtiin vuonna 2017 sopimus jäsenvaltioiden kesken, niin että pitäisi ylläpitää toimia. Vuoden jälkeen tilanne on muuttunut, kun nyt rauhan ja kumppanuuden sopimus on tehty Etiopian ja Eritrean välillä. Tämä sopimus tarjoaa molemmille maille mahdollisuuksia ja Eritreassa edut jo koetaan. EU-vuoropuhelu on nostanut esille sen, että hallitus on halunnut viedä uudistuksia eteenpäin. Luonnollisesti ulkosuhdehallinto ja komissio mielellään tulevat parlamentin eteen ja valiokuntaan kertomaan edistyksestä, milloin vain teille sopii. Kiitos. Kiitoksia. Ehkä meidän pitäisi vastata komission toivoisin puhua Eritreasta uudelleen. Näin otettaisiin huomioon nuo ihmisoikeusrikkomukset siellä paikalla ja ihmisoikeustilanne Eritreassa ennen kuin annetaan siunaus sitten sille, että rahoitusta muokataan varsinkin, että annetaan hallituksen rahaa. Kun tämä on kansalaisjärjestöltä, niin tämä nyt ei ole suoraa tukea ilmeisesti. Vastuuvapauden määräajat ovat joulukuussa ja 22.1. äänestetään asiasta. Nämä kaksi asiaa voidaan nyt sitten jättää. Sitten meillä on Frontsuulikan asia. 10, 11, 12 ja 13, jotka koskevat Vietnamin sopimuksia. Kerrottiin, että hän tulee viiden minuutin sisällä takaisin. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, mitä hänelle täällä tapahtuu. Se, mitä voitaisiin tehdä, että jos Fronsulikaa ei saada tänne saliin nyt. Niin minä luen nämä. Vuonna 2018 heinäkuussa Euroopan unioni ja Vietnam päättivät neuvottelunsa, jotka sisältävät äh, investointisuojalausekkeen ja kauppasopimuksen Vietnamin kanssa. Tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia lisäkauppaan ja tukea työpaikkaa kasvoi molemmin puolin. Euroopan komissio on esittänyt ehdotuksen allekirjoitettavaksi neuvostolle. Kun luvat myönnetään, nämä asiat allekirjoitetaan ja Euroopan parlamentilta pyydetään suostumusta. Jälkeen kun se on saatu, neuvosto voi solmia sopimuksen ja se voi tulla voimaan. Investointisuojasopimus ratifioidaan jäsenvaltioissa niiden kansallisten menettelyiden puitteissa. Intevaliokunta jatkaa vapakauppasopimusta Vietnamin kanssa ja on hyvin varhaisessa vaiheessa tässä. On arvioimassa sopimusta. Tavoitteena on äänestää asiasta täysistunnossa ennen vaaleja. Inten tavoitteena on myös luonnostella ei-lainsäädännöllinen aloite näiden sopimusten lisäksi, mikä merkitsee, että meillä on yhteensä neljä mietintöä. Hetkinen, täällä on niin paljon lyhenteitä, olen unohtanut nämä vapakauppasopimussuositus ja investointisuojasopimus. Nämä siis suostumusmenettelyn myötä ja, ja kaksi näihin liittyvää päätöslauselmaa. Inten tätä sopimusta ei ole annettu vielä parlamentille, vaan se tapahtuu vasta tammikuussa Aihan on nyt paikalla. Me odottelemme sinua. Joo, kyllä saat minuutin aikaa. Voit tulla tänne istumaan paikallesi. Um, okay, what we can do, Doris, Dolly, shall we listen to the commission first? Kuunnellaanko komissiota ennen? Well, why don't you just... We haven't got time for you to do that. We have to just take... Siihen nyt ei kyllä ei ole aikaa, vaan komissio täytyy kuulla, kuulla Euroopan komissio tai sitten voit tehdä yhteenvedon näistä kohdista. Euroopan komissio. I don't know, I haven't got your name, sorry. For... Anteeksi, minulla ei ole teidän nimenne. My name is Heis. Huomenta, olen Heis Virens kaupan pääosastosta. Kiitos, että saamme puheenvuoroja. Voimme esittää omat kantamme. EU on ollut yksi Vietnamin läheisimmistä kumppaneista sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen alalla. Meillä on jo pitkä historiikki tästä kumppanuudesta, kun EU on diplomaattisuhteet perustanut vuonna 1990 Vietnamin kanssa. Vuonna 2012 tämä sopimus kehitys käynnistettiin ja kumppanuus- ja yhteistyösopimus astui sitten voimaan. Sehän on oikeastaan kumppanuutemme kehys. Puheenjohtaja mainitsemat kaksi sopimusta toivottavasti auttavat meitä syventämään ja täydentämään olemassa olevaa kumppanuutta jo olemassa olevan sopimuksen pohjalta. Katsomme, että nämä kaksi sopimusta vahvistavat EUn näkyvyyttä läsnäoloa Aasiassa, kun muistamme, että meillähän on myös Japanin ja Singaporen ja Korean kanssa näitä uuden sukupolven sopimuksia. Toivomme, että nämä toimivat myös viitekohtina käynnissä oleville sopimusneuvotteluille muiden Aasian talousalueiden kanssa. Puheenjohtaja, jos sallitte, niin muutama seikka näistä sopimuksista eh, erikseen. Eh, kyse on hyvin laajasta sopimuksesta, jonka teemme kehittyvän maan kanssa. Tässä on oikeastaan uusi malli Euroopan sitoutumiselle nouseviin talouksiin. Kyse on markkinoille pääsystä ja arvoista ja säännöistä – Sijoitussuojasopimus sisältää kestävästä kehityksestä ja kaupasta sääntöjä, aivan niin kuin kestäviä, kehittyneiden maidenkin kanssa olevissa sopimuksissa tällaisia sopimuksia on. Näin ollen EUn viejät ja sijoittajat ovat kilpailijoidensa kanssa samalla viivalla silloin, kun he tulevat kolmansista maista. Tässä voidaan ajatella Australia, Uutta-Seelantia, Intiaa, Japania ja Koreaa esimerkiksi kilpailijoina. No sitten sijoitussuojasopimuksesta muutama seikka. Siinä toimitaan uudella tavalla, jota myös Euroopan parlamentti on halunnut. Sopimus tarjoaa korkean sijoitajan suojan tason ja samanaikaisesti Suojata myös EUn ja Vietnamin oikeutta säännellä asiaa. Kyse on esimerkiksi kansanterveydestä, terveydestä ja ympäristön suojelusta. Lokakuussa komissio hyväksyi sopimuksen, aivan niin kuin puheenjohtaja sanoi, ja sitten marraskuussa kaikki käännökset saatiin, ja nyt asia on neuvoston käsittelyssä, ja toivotaan, että siellä saadaan nopeasti edistystä aikaan, ja luonnollisesti asia sitten tulee parlamenttiin käsittelyyn Kiitos. Hyvä. I'm, going to hand the floor now to the rapporteur. Kiitos. Annan puheenvuoron nyt esittelijälle, Doru. Kiitos, puheenjohtaja. Käsittelemme siis kaikki asiat yhdessä 10, 11, 12 13 yhdessä keskustelussa. Kiitos oikein paljon. Kiitos komissiolle komission puheenvuorosta. Itse asiassa Vietnam on Euroopan unionin toiseksi suurin kauppakumppani. ASEAN alueella. Näitä kaupan arvo on 47,6 miljardia euroa vuonna 2007. Vietnam on yksi ASEANin dynaamisimmista maista. Siellä on yli 90 miljoonaa asukasta, hyvin nuori ja dynaaminen työvoima ja talous, jota uudet kotimaan uudistukset vievät eteenpäin, mutta hyvin hankala tilanne. Me olemme tehneet kaksi e, edistyksellistä e, sopimusta Vietnamin kanssa olemme tekemässä e, sijoitussuojasopimuksia ja vapaakauppasopimuksia, jotka tuovat etuja eurooppalaisille ja vietnamilaisille yrityksille parantamalla markkinoille pääsyä palveluille ja tuotteille ja sitovat kummatkin kumppanit poliittisella tasolla. Lisäksi uskon samanaikaisesti, että meidän täytyy käyttää kaikkia käytössämme olevia välineitä tukeaksemme talouskasvua kestävällä tavalla. Kestävän kehityksen on oltava ytimessä ja kestävän kehityksen tavoitteita on unionin edistettävä. Vapaakauppasopimuksessa kestävän kehityksen luku on avainasemassa. Sen on tuettava hallituksen toimia saada aikaan myönteisiä uudistuksia. On pettymys, että Vietnam ei ole ratifioinut kolmea ilon yleissopimusta vielä, jotka ovat erityisen merkittäviä vaatetusalalle. Kuten tiedätte, meidän valiokuntamme tarkasteli tuota vaatetusalaa kaikissa niissä maissa, jonne me tarjoamme kehitysyhteistyömäärärahoja, jossa edistämme kestävän kehityksen tavoitteita. Ymmärrämme, että Vietnamin hallitus äh, tällä hetkellä äh, haluaa äh, uudistaa työlainsäädäntöä, jotta nämä yleissopimukset voitaisiin ratifioida. Meidän pitäisi kerätä enemmän tietoa siitä, mihin toimin on ryhdytty ja mikä aikataulu tällä uudistuksella on. Nämä vapakauppa- ja sijoitussuojasopimukset ovat välineitä, joilla voidaan tukea Vietnamin kehitystä, mutta on vielä suuria kysymyksiä siinä on vastattava täytäntöönpanosta ja valvonnasta. Meidän roolimme eh, kehitysvaliokunnassa on muistuttaa eh, kaupavaliokunnan jäseniä näistä määräyksistä ja kun teemme, teemme näin, eh, panostamalla tähän lausuntoon. Lopuksi suositan, että parlamentti hyväksyisi sekä vapaakauppasopimuksen että sijoitussuojasopimuksen, mutta tietenkin täytyy olla suosituksia täytäntöönpanon ja valvonnan kannalta. Näiden päätöslauselmien tekstejä valmistellaan ja ne ovat pian valmiita ja niihin voidaan tehdä tarkistuksia. Meidän on tarkkaan katsottava työlainsäädännön uudistusta ja kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa näissä maissa. Kiitoksia. Oh, that's very clear. Thank you very much. Kiitoksia. Niin, tämä oli oikein selvä. Maria Holbrook vielä. Sorry, sorry. Uh, sorry, I, yeah, Maurice Ponga. Maurice Ponga ensin. Because I, I looked out there, not here. <laughs> oui, <laughs> sorry, oui, pardon. Donc j'inter... Niin, olen pahoillani. Puhun kollegamme Predan nimissä, joka ei ole paikalla, eli luen nopeasti hänen tekstinsä. Keskustelemme näistä aiheista, jotka ovat jatkoa pitkille monimutkaisille neuvotteluille – olemme halunneet saada aikaiseksi vapakauppasopimuksen ja sijoittajasuojasopimuksen, joka pätee myös tuomioistuimessa. Aikapaine on ollut kova näissä aiheissa, kun haluamme ne valmiiksi ennen Euroopan vaaleja, mutta ne, jotka ovat seuranneet Vietnamin suhteita, ovat tietoisia sopimusten pääkohdista. Meillä on myös velvoite kumppaneita kohtaan toteuttaa sopimus. Preda toteaa, että hänen ryhmänsä puoltaa näitä sopimuksia. Kun kyse on sijoitussuojasopimuksesta, niin haluamme vahvistaa suojaa niin, että molemmat osapuolet voivat legitiimiä politiikkansa toteuttaa esimerkiksi ympäristönsuojelun ja turvallisuuden alalla. Kun kyse on sijoittajan suojasta, niin sopimus on parannusta verrattuna nykytilanteeseen. Kahdenväliset sopimukset, jotka ovat olemassa, näin saavat vahvistusta modernilla sopimuksella ja on myös mahdollista käyttää kiistan ratkaisumenettelyä, jota nyt on uudistettu. Tästä hyötyvät ulkomaiset yritykset ja myös Vietnam niin, että ulkomaiset eh, sijoittajat pääsevät paremmin maahan. Vapakauppasopimusta on kuvailtu kaikista kunnianhimoisimpana sopimuksena, joka on koskaan kehitysmaan kanssa tehty. Näin 90 prosenttia tullimaksuista Vietnamin tavaroiden suhteen voidaan poistaa, kun niitä tuodaan EU-hun. Ja 65 prosenttia Euroopan tuotteilta perittävistä tulleista Vietnam sitoutuu poistamaan. Tarkoitus on stimuloida kauppaa kumppaneiden kesken ja poistaa kaupan esteitä. Tämä on totta kai eduksi eurooppalaisille toimijoille ja myös näille kehittyville maille, kuten Vietnam. Näin voimme myös stimuloida maan talouskasvua, joka on ollut 6, 6 prosentin luokkaa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Näin Vietnam voisi lähentyä teollisuusmaatavoitettaan. Tietysti täytyy pohtia myös ihmisoikeustilannetta Vietnamissa. Siellä edelleenkin vallassa on yksipuoluejärjestelmä ja erimielisyyttä ei sallita. Me olemme hyväksyneet useita päätöslauselmia, joissa olemme huolemme nostaneet esille. Samaan aikaan katson, että sopimuksen solmiminen mahdollistaa sen, että meillä on välineitä, joiden kautta voimme käsitellä systemaattisemmin ihmisoikeusongelmia. Vapakauppasopimus täytyy nähdä osana kokonaisuutta suhteissamme Vietnamiin ja kun Tällähän meillä on pohja myös kumppanuussopimuksen kautta. Jos Vietnam ei ihmisoikeusvelvoitteitaan kunnioita eikä demokratia velvoitteitaan noudata, niin sopimuksen noudattaminen voidaan keskeyttää. Näin meillä on välineet ihmisoikeuksien edistämiseksi, aivan kuten myös institutionaaliset puitteet suhteillemme, joissa näitä kysymyksiä voidaan käsitellä. Tämä on yksi niistä ehdoista, jotka me itse olemme määritelleet, kun olemme halunneet sellaisen lausekkeen, joka mahdollistaa väärinkäytöksissä sopimuksen täytäntöönpanon keskeyttämisen. Ja lopuksi totean, että täytyy tunnustaa, että sopimusneuvotteluissa komissio on noudattanut myös suosituksia, joita parlamentti on omissa päätöslauselmissaan korostanut. Meillä on myös luku kestävästä kehityksestä. Se on sitova ja siinä noudatetaan myös kansainvälisiä velvoitteita työntekijöiden ja ympäristönsuojelun alalta ja huomioidaan myös Pariisin sopimus. Aivan erityisen tärkeää tämä on Vietnamille. Myös oikeuden käyttö huomioidaan, kun näitä velvoitteita tarkastellaan. Ja sitten on kohta, joka käsittelee aivan erityisesti avoimuutta sekä velvoitteiden noudattamisen seurantaa. Kiitos puheenjohtaja. Mr. Kiitoksia. Ja edustaja Pongalle kiitämme tulkkeja. Teillä on toinen kokous on mennä ja meidän täytyy päättää. Eli jos jatkaisimme sitten tämän muutaman minuutin englanniksi, jos teille sopii. Pahoittelemme Orissille. Ja toivotan tulkeille myös hyvää joulua. Kiitoksia.